elämme demokratiassa ja se merkitsee sitä, että tuomioistuin ei ole mikään marionettituomioistuin. Kiitoksia. No herra Klaaka ei ole paikalla, mutta eh, ehkä hän tästä kuulee. Herra Batli, oletteko valmis? Voilà, monsieur le, monsieur le président. Arvoisa puhemies. Uh, oui. Ja anteeksi, nousen seisomaan. Tämä on suuri kunnia minulle olla täällä parlamentissa. Ja on totta, että tämä parlamentti todella eh, henkilöi Euroopan yhtenäis, yhten, yhdentymisen ja sen takia mieleni puhunkin tästä Euroopalle tärkeästä aiheesta vuoden 2011 talousarviosta. Ja erityisesti juuri siitä syystä, että tämä äh, budjettikäsittely pohjaa aivan uuteen menettelytapaan, jossa parlamentin roolia on voimakkaasti kasvatettu ja olemme siis yhdessä tämän asian ottaneet käyttöön ensimmäistä kertaa lissabon sopimuksen puitteiden mukaisesti ja niinpä ollen on hyvin tärkeää ottaa tämä asia esille ja sen takia olen hyvin iloinen siitä, että olen täällä puhumassa edessänne. On muistettava, että tämä yhteistyö, tämä keskustelu, joka meidän on käytävä tämän uuden menettelytavan puitteissa Lissabonin mukaisesti, Meillähän on ollut jo joitakin hyviä yhteydenottoja, kompromisseja ja ensimmäinen trilogi meni mukavasti. Tämä siis entelee hyvää tulevaisuutta ajatellen. Neuvosto on tietoinen siitä, että parlamentti on pahoillaan siitä, ettei ole keskusteltu poliittisesti siitä, kun tämä neuvoston mekanismi otettiin käyttöön, mutta on, tämä työ tehtiin budjettikomiteassa ja korostan sitä, että se tehtiin kuitenkin poliittisten selkeästi määriteltyjen suuntaviivojen kautta, jotka siis maaliskuussa ECOFIN määritteli, ja tämä myöskin pöytäkirja ykkösen noudattamiseksi, ja se neuvosto on hyväksynyt siis virallisesti kirjallisella menettelyllä 12. päivä elokuuta. Ja tällä tavalla tuodaan siis poliittista painoarvoa tälle budjettimenettelylle neuvoston taholta. Ja tällä tavalla me kaikki voimme siis ottamassa käyttöön näitä sääntöjä yhdessä ja tietysti sitten tulevaisuudessa joudumme myöskin kantamaan vastuun. Tämä budjetti on siis neuvoston laatima ja se pohjaa tietyille periaatteille. 2013 rahoitusnäkymiä on noudatettava hyvä rahainhoito, sen on toteuduttava ja toinen tärkeä periaate on se, että otetaan käyttöön riittävät marginaalit, jotta voitaisiin todellakin käyttää ja tehdä äh, uskottaviksi nämä eri poliittiset kannat, joita EUlla on. Mutta tietysti myöskin meidän on ymmärrettävä, äh, että tämä budjetin laatiminen on tapahtunut aika tiukassa budjettikurissa ja äh, jokaisessa jäsenvaltiossahan on todella tämä asia huomattu. Me olemme aika vaikeita aikoja eläneet ja sen takia tässä budjettimenettelyssä meidän täytyy muistaa tämä seikka, kun vuoden 2011 talousarvoista puhumme. Ja ehkä tässä nyt sitten voisin yksityiskohtaisemmin käydä lävitse tämän budjetin suuntaviivat ja sitten käydä lävitse joitakin sellaisia otsakkeita, jotka tuntuvat tärkeiltä. Näin ollen me ehdotamme 142 miljardin euron budjettia, mitä tulee sitomusmäärärahoihin ja kysymys on 700 80 miljoonan äh, vähennystä, äh, mitä komissio ehdotti, ja maksatusmäärärahat taas ovat 100 äh, ovat 3,6 miljardia euroa vähemmän kuin mitä komissio ehdotti, siis 2,8 prosenttia vähemmän. Ja tässä yhteydessä neuvosto on myös ottanut huomioon komission viittaukset, eh, mitä tulee eh, vuonna 2007-2013 ohjelmien maksamiseen, kohesiopolitiikkaan ja erityisesti eh, viimeisimpiin tiedonantoihin, mitä tulee suurien hankkeiden nopeasta toteuttamisesta. Jossakin on ollut siis viivästyksiä. Ja tässä haluaisin myöskin korostaa sitä, että kun tällaisia vähennyksiä on tehty, niin maksatusmäärärahat kasvavat huomattavalla tavalla 2,90 prosentista vuonna 2010, ja tämä on noin 1 prosentti enemmän kuin 0 kasvu ja kun otetaan huomioon inflaatio ja se, kuinka se suhteutuu näihin monivuotisiin suunta rahoitusnäkymiin. Ja haluaisin kiinnittää huomioon tähän metodologiaan, jota neuvosto on tässä käyttänyt ja joka on täysin samassa linjassa viimeisimpien budjetti ennakkoarvoiden kanssa. Maksatus ja sitoumusmäärärahat absoluuttisesti nousevat enemmän kuin prosentuaalisesti. Ja nyt en mene sitten otsake kohtaisesti näitä kohtia lävitse, mutta on muistettava, että yksi A-otsakeessa me tiedämme, että parlamentilla nuorisopolitiikassa on todellinen prioriteetti niin Tämä käy ilmi parlamentin asiakirjoista ja senpä takia olemmekin komission ehdotuksessa tämän ottaneet erityisesti huomioon, mutta tämä budjetti on kuitenkin kasvussa vuoteen 2010 verrattuna. Mitä tulee sitten yksi b niin tässä koko summa, joka tässä talousarviossa on, niin ne on määritelty niiden nykyisen täytäntöönpanon pohjalta. Ja on myöskin muistettava neljä otsakkeen osalta, että neuvosto haluaa säilyttää EUn kapasiteetin toimia tehokkaasti poliittisissa, sosiaalisissa ja taloudellisissa tavoitteissa. Ja me olemme täysin tietoisia siitä, että on uusia tarpeita talousarvion osalta ja että todennäköisesti niitä tämän nykyisen budjettimenettelyn vaiheessa tulee esiin. Sitten kohta viisi tätä emme ole muuttaneet sitä, siitä, mitä parlamentti vaatuu, hallin, vaatii hallinnollisessa budjetissaan, mutta mutta on hyvin tärkeää, että jokainen instituutio kuitenkin pyrkisi ponnistelemaan rahoitusnäkymissä pysymiseksi ja että jokainen instituutio todella ponnistelisi sen eteen, että noudatettaisiin sitä tiekarttaa, joka meillä kaikilla on käytössämme. Ihan lopuksi on hyvin tärkeää kertoa teille tästä asiasta ja sen takia kun neuvosto on täällä läsnä esittämässä sen logiikan, jota olemme käyttäneet talousarvion laatimisessa. Ja Euroopan parlamentin näkemys voi olla kenties erilainen siihen, verrattuna siihen, mitä neuvosto on hyväksynyt, mutta haluan korostaa, että neuvottelut parlamentin kanssa toivon mukaan ovat hedelmälliset ja haluan kiittää komissiota erityisesti sen tuesta. Tämä tavan aikana tämä on hyvin haasteellinen asia meille kaikille, mutta lopuksi minun on vielä aivan pakko myöskin mitata tuohon komission tämän kuun lopussa julkaisemaan, julkaisemaan budjettikatsaukseen ja erityisesti 2020 strategian osalta, koska tässä ovat varmasti tulevien vuosien prioriteetit. Ja tältä osin parlamentin täytyy jo nyt alkaa miettimään läpi eurooppalaisen talousarvion arkkitehtuuria ja sen rahoittamista. Ja voin taata, että Belgia puheenjohtajamaana äh, todella äh, pyrkii ottamaan huomioon tämän budjettikatsauksen. Ja äh, tässä talousarviossa 2011, 2011 erityisesti Belgia pyrkii tekemään kaikkensa, jotta kaikki kaikki olemassa olevat esteet tämän budjetin tieltä poistetaan ja haluamme lähteä neuvottelemaan Lissabonin sopimuksen mekanismeista ja toivon mukaan, että voimme osoittaa, että tämä kehitys menettelytavallisesti on ollut menestystarina ja mm, emme säästele voimiamme, jotta tästä talousarviosta tulee todella kansalaisia hyödyttävä ja että nämä veronmaksajat, jotka tämän budjetin rahoittavat, todella myöskin voivat siitä hyötyä. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Ja sitten komissiosta herra Lewandowski. Mr. President. Kiitos, puhemies. Neuvoston käsittelyn osalta olemme nyt ratkaisevassa vaiheessa, mutta tämä ei ole mikään rutiinimenettely – semminkin, kun nyt olemme ensimmäistä kertaa Lissabonin sopimuksen pohjalta käsittelemällä ja olemme nyt tavallaan niin kuin budjettihelteen edessä. Mutta mitään kovin paljon ei ole päätetty, mutta on kuitenkin jotain saatu aikaan vuoden 2010 sovittelukomitean toiminnassa. Nyt kalenteri on sinällään jo valmis. Neuvosto on käsitellyt, parlamentti ottaa kantaa äh, lokakuun 20. päivän mennessä ja komissio jatkaa äh, seurantaa kummankin äh, seuraa, miten budjettivallan käyttäjät tässä toimivat. Mutta seuraava vaihe budjetissa on se, joka on tärkeää Meillä on paljonkin oikaisuja Lissabonin sopimuksen ähm, tekeillä, siksi tämä, tämä vaatii todellakin hyvää tahtoa kummallakin puolella, että päästäisiin sopuun siitä, että mistä neuvottelu, mitä neuvottelupöydälle tulee marraskuussa, äh, koska siellä on monia vaikeita asioita, jotka täytyy saada ratkaistua. Tämä on Tämä on moniulotteinen sovittelu, joka on marraskuussa edessämme. Mitä taas substanssiin tulee, niin kuin herra ministeri totesi, maksuväärärahoissa on 3,6 miljardin verran leikkauksia. Silloin kun komissio esitti tämän luonnoksen, hän se tiesi, miten paljon raja, miten paljon varauksia, varaumia on jäsenvaltioissa, mutta me siitä huolimatta laadimme tämän 4 miljardia, budjetin 4 miljardia euroa rahoitusnäkymien katon alle. Ja mikä vieläkin enemmän on se, että me olemme keskittyneet kaikki lisäykset, herra ministeri, otsakkeeseen yksi, joka, joka, jota käytetään kasvuun ja työpaikkoihin, mutta sitten pitäisi nähdä pienenä kriisinvastaisena pakettina paikallisesti ja sektorikohtaisesti se on 96 prosenttia kasvusta on otsakkeessa yksi ja ja tämä on aika, aika tavallista, mutta kohesiohan Kohesiopolitiikka on nyt erityisen keskeis, keskeisessä asemassa tämän itään alun jälkeen. Komissio pitää hyvänä sitä, että neuvosto ei leikannut operatiivisia menoja, mutta äh, leikkasi kuitenkin äh, liittymistä valmistelevia äh, menoja, joka saattaa avata tiettyjä ohjelmia varojen allokoinnissa näiden maiden kesken. Pieni kommentti hallinnosta. Minä olen hyvin tiukka tässä asiassa, enkä näin ole kovinkaan suosittu kollegojen kesken. Mitä on tullut leikattu? Niin sanottu hallinnollinen tuki momentit on leikattu. Tässä on kyse ohjelmien hallinnoinnissa. Myös luonnonkatastrofien kohdalla tästä on tullut melkoinen haaste Euroopan unionillekin. Euroopan unioni oli kuitenkin ensimmäinen, joka reagoi hyvin nopeasti Pakistanin katastrofiin humanitaarisista humanitaarisen avun ö, tasolla. Minä käynnistin tämän proseduurin viime viikolla, mutta tämä täytyy, tämä täytyy, sitä täytyy hallinnoida. Tästä on kysymys hallinnoinnista ja hallinto hoitaa näitä operatiivisia hankkeita. Se, se mitä myös leikattiin, oli näiden, näihin tiet, tiettyjen toimistojen hallintomenoja leikattiin. Ja kuitenkin nämä ohjelmat, niiden pitäisi kasvaa yhden miljardin verran vuoden 2011. Ja sitten vielä päätteeksi minä pyytäisin kumpaakin budjettivallan käyttäjää ottamaan huolellisesti harkintaan nämä huolenaiheet jotka olen tässä ilmaissut näissä neuvotteluissa, jotka liittyvät tähän moniulotteisiin sopimukseen, ei ole kysymys pelkästään vuodesta 2011, mutta komissio on tietenkin valmis toimimaan rakentavana välittäjänä näissä keskusteluissa vuodelle 2011. Kiitos. Thank you, Kiitos komissaari. Nyt Rova Jerzynska, kolme minuuttia. Szanowni Państwo, e, budżet na 2011... Kiitos, puhemies. Vuoden 2011 budjetti ei ole ainoastaan ensimmäinen budjetti, jota toimeenpannaan Lissabonin sopimuksen perusteella, kuten monet ovat sanoneet, mutta se on myös ensimmäinen budjetti, jossa toimeenpannaan uusia poliittisia ajatuksia, jotka ovat syntyneet Lissabonin sopimuksen pohjalta. 2007-2013 budjettirivissä rivissä se on kolmanneksi viimeinen ja meidän täytyy nyt tässä katsoa, mitä vahvuuksia ja heikkouksia tässä on. Minä arvostan Belgian puheenjohtajakauden ajatuksia, mutta olen kovasti huolissani siitä tosiasiasta, että seitsemän jäsenvaltiota äänesti tätä ensimmäistä, tässä ensimmäisessä neuvoston käsittelyssä tätä ehdotusta vastaan. Kun kaikkien jäsenvaltioiden valtiovarainministerit katsovat heidän kansallisia budjettejansa ja he näkevät, mitä maksetaan EUn budjettiin, ne niin ryhtyvät välittömästi miettimään, millä tavalla he voisivat leikata sitä ilman, että kuitenkaan vaikuttaa vastattaisiin sen seurauksiin, että määrärahoja leikattaisiin. Ja tämä on mielestäni todella ikävää ja, ja minusta tuntuu, että tällä tavalla käy, kun neuvosto, aina kun neuvosto keskustelee ja määrittelee budjettikantansa. Minua harmittaa myös se, että neuvosto ei ole varmistanut tai, tai vahvistanut kantojansa siinä, miksi se leikkaa useita budjettikohtia. Toivottavasti jatkossa me voimme nähdä, miksi näin tapahtuu, ja se on myös selityksiä sille. Ja me olemme myös velvoitettuja tekemään budjettiprosessista yksityiskohtaisempaa ja meidän täytyy keskittyä vastuullisesti kaikkiin budjettikohtiin, eikä ainoastaan ajatella prosentteja, vaan myös sisältöä ja sitten sitä, mitä asioita voitaisiin uhrata. Yksi Euroopan parlamentin painopiste, joka ei varmasti ole mikään Äh, yllätys, se ei ole ainoa, mutta haluaisin vielä kerran painottaa sitä nuoriso, liikkuvuus ja koulutus on tämä painopistealue. Neuvosto on esittänyt 25 miljoonan leikkauksia tämän prioriteetin äh, pääbudjettikohtaan. Tässä esimerkiksi elinikäinen oppiminen kuuluu siihen. Tämä, tämä ei ole minkäännäköistä vuoropuhelua, mutta minä toivon todellakin, että äh, me saamme tästä vielä uuden keskustelun. Me olemme tuoneet esiin meidän prioriteettimme selkeästi ja toivon, että sitä keskustellaan uudelleen. Ja että tältä osin ei tehdä tähän kohtaan mitään budjettileikkauksia. Me valmistaudumme nyt meidän omaan ensimmäiseen käsittelyymme. Parlamentissa olemme päässeet hyvin pitkälle tässä prosessissa ja toivon mukaan saamme hyväksyttyä kantamme valiokunnassa vielä tämän kuun loppuun mennessä ja lokakuussa täysistunnossa se hyväksytään ja toivon mukaan me voimme hyväksyä hyvän budjetin, rakentavan budjetin ja toivon, että voimme tehdä rakentavaa yhteistyötä puheenjohtajamaan ja komission kanssa. Kiitos. No niin, Steroa Tryppel, kolme minuuttia. Puhemies, herra neuvoston edustaja, herra komissaari Lewandowski, hyvät kollegat. Minun olen täysin tietoinen siitä, niin kuin kaikki muutkin Euroopan kansalaiset ovat tietoisia ja toivottavasti myös poliitikot ovat tietoisia, että, että elämme tätä äh, äh, aikaa, että meidän täytyisi näin ollen meidän on pakko painaa tiettyä jarrua jäsenvaltiossa. Olen sitä mieltä, että tämä on väistämätöntä meidän täytyy saada äh, tasapainoiset budjetit. Tämä on viime kädessä myös kysymys siitä, että kannamme sukupolvivastuumme ja että myös tulevina vuosina ja tulevina vuosikymmeninä voidaan tehdä sellaista tältä pohjalta politiikkaa, koska muussa tapauksessa täytyy, kaikki rahat menevät korkojen, maskuun, korkojen maksuun. Ja tietenkin Euroopan unioni ei ole tämän tilanteen ulkopuolella jäsenvaltioiden silmin katsottuna, mutta äh, Miksi me emme, kuiten, miksi me emme ole kuitenkaan identtisessä asemassa kuin jäsenvaltiot? Euroopan unionilla ei ole velkoja, koska meidän sääntömme eivät sitä mahdollistakaan. Ja Euroopan unioni, ja tämä on taas jäsenvaltioiden haluamaa, ovat saaneet uusia tehtäviä Lissabonin sopimuksen myötä, jotka myös täytyy panna täytäntöön energiapolitiikassa, ulkopolitiikassa ja monilla muillakin sektoreilla. Ja meidän täytyy tietenkin pystyä hoitamaan nämä uudet tehtävämme, jotka tulevat tulleet meille sopimuksen pohjalta. Esittelijänä parlamentin budjetin esittelijänä ja muiden toiminnan budjetin esittelijänä täytyy sanoa, että oikea tasapaino uusien menojen ja vastuullisen budjettipolitiikan ja säästöpolitiikan välillä ei ole vielä löytynyt. Neuvosto on kaikki uudet hallinnosta, hylännyt hallinnosta kaikki uudet virat, mutta ei kuitenkaan Euroopan neuvostosta eikä parlamentista, mutta muiden äh, pienempien toimielinten äh, äh, tietosuoja, tilintarkastustuomioistuin, minusta tämä on aika epäreilua ja epäoikeudenmukaista, koska erityisesti pienemmät toimielimet, kuten tietosuojavaltuutettu, mehän haluamme, että se pystyy toimimaan, niiden täytyy myös pystyä työskentelemään ja jos haluamme kunnon valvontaa tilintarkastustuomioistuimesta, silloin sielläkin täytyy henkilökunnan pystyä matkustamaan valvonta- ja tarkastusmatkoille. Siihen ne tarvittavat, en, tarvitsevat enemmän henkilökuntaa. Ja uskon, että tämä oikea tasapaino olisi tärkeä poliittinen tehtävä ja myös tärkeä poliittinen viesti jäsenvaltioille, meidän kansalaisillemme. Minua ei myöskään vakuuta tämä kysymys laajentumisen kustannuksista, koska neuvosto on leikannut näitä kustannuksia, mutta liittymispäivämäärää ei ole muutettu. Ja miten tämä yhtälö toimii? Entäpä sitten tämä palkkojen korotusongelma 1,28 prosentilla. No, tuomistun väitöstä ei ole vielä ole, mutta meidän täytyy kuitenkin ainakin asennoitua tähän tapaukseen jo sitten, kun se päätös tulee ja vihreiden silmälasien läpi meillä on mahdollisuuksia säästöihin. Esimerkiksi ITER-projekti, tämä koefuusioreaktori. Ehkä meillä pitäisi olla poliittista rohkeutta myös kiistellä tai keskustella tämän tyyppistä menoista ja niiden poistamista. Kiitoksia. Sitten Ruva kolme minuuttia. Kiitos puhemies, neuvoston puheenjohtaja, komission jäsen, hyvät kollegat meidän molemmat esittelijämme ovat jo arvioineet neuvoston kannan ja nyt minä puhun sitten valiokunnan nimissä. Minä olen vakuuttunut siitä, että Belgia maana tekee niin hyvin kuin mahdollista oman työnsä, mutta se voi tehdä sen vain niin hyvin kuin mitä neuvoston muut kumppanit sen antavat tehdä. Ja meidän täytyy jälleen todeta, että lopputulos on huono. Neuvosto on kuten yleensä, en voi mitään muuta muistaa komission ehdotuksessa vedellyt ylitse ja leikannut sekä maksumäärärahoja että sitoumuksia. Ja tämäkin on ihan normaalia, että vedetään vain lävitse. Eli juustohöylällä eikä katsottu, missä se olisi järkevää tämä leikkaus ja missä ei. 780 miljoonaa vähemmän sitoumuksissa ja 3,6 maksumäärärahoissa. Ja jos me sitten katsomme, mihinkä tämä iskee eniten, niin me näemme, että jälleen kerran esimerkiksi keskitetyt virastot, ne, me olemme ne yhdessä lainsäädännöllisesti luoneet. Silloin parlamentti ja neuvosto olivat tässä perustamisessa yhdessä, muuten näitä virastoja ei olisi edes olemassa. Ja jos te nyt sitten ette kuitenkaan anna näille virastoille varoja, joka mahdollistaisi niille sen työn, minkä te olette antaneet virastolle tehtäväksi, niin silloinhan meidän pitää ne lakkauttaa. Koska jokainen euro teidän suuntaanne on, on silloin tavallaan tuhlausta. Ja sama koskee toimeenpanovirastoja, kuten komission jäsen jo sanoi. Ne, niistä on päätetty ne toimeenpanevat monivuotisia lainsäädännöllisesti päätettyjä ohjelmia, ja mikäli sillä ei ole rahaa, niin silloin koko ohjelma kuolee. Haluammeko me sitä? Osa neuvoston jäsenistä pitää sunnuntai-puheita siitä, että Euroopan pitäisi ponnistella enemmän ollakseen kilpailukykyinen tai tullakseen kilpailukykyiseksi. Mutta budjetista kuitenkin on leikattu nimenomaan niitä osia, jotka parantavat Euroopan kasvua ja kilpailukykyä, otsake 1a. Ja sama koskee myös äh, maksuja rakennepolitiikkaa. Eli nimenomaan rakennuspolitiikassa, jossa on kysymys alueesta ja sieltä on leikattu yksi miljardi. Tämä ei ole millään muotoa äh, loogista eikä järkevää millään muotoa. Me toivoisimme, äh, että me voisimme neuvotella sisällöllisesti järkevällä ja vastuullisella tavalla tästä budjetista niin, että Eurooppa olisi lisäarvo kaikille sen kansalaisille ja huomioisi nämä äh, kansalaiset. Silloin, jos näin toimitaan, niin silloin me olemme sitoutunut tämä keskustelukumppani. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten äh, tässä vaiheessa viimeinen sana tulee neuvoston suusta. Merci. Äh. Kiitos puhemies. Haluaisin vain vastata johonkin kysymyksiin, joita tässä esitettiin. Ensinnäkin mitä tulee siihen, ettei ole voitu käydä kysymystä, keskustelua kaikista neuvoston ehdottamista suuntaviivoista. No, uskon, että tämä keskustelu varmasti käydään. Se on käytävä ja sen on oltava todella etusijalla, kun ajatellaan tätä vuoden 2011 talousarviota, mutta todellakin sopimus ei ollut helppo neuvostossakaan No, näin voidaan sanoa. Ja neuvostossa tämä talousarvio tuli äänestykseen, jonka tulos ei ollut ollenkaan itsestään selvä, mutta tämä tietysti johtuu siitä taloudellisesta tilanteesta, joka kussakin jäsenvaltiossa vallitsee ja tilanne on aika vaikea. Ja haluan myöskin muistuttaa siitä, että huolimatta näistä vaikeista ajoista jokaisessa mm, jäsenmaassa Euroopan talousarvio suhteessa edelliseen vuoden 2010 talousarvioon on nousussa 1,90 prosenttia 2,9 prosenttia ja se nyt ei ole paljon, mutta kuitenkin se on huomattava lisäys vuoteen 2010 verrattuna. Herra Robert Haug tuossa korosti sitä, että otsakessa yksi tai mitä on otsakessa 1b, on muistettava, että vuoteen 2010 verrattuna kuitenkin se nousee 14 prosenttia. Ei voida sanoa, etteikö 1b-otsakkeen erikoislaatuisuus olisi otettu huomioon. 14 prosentin korotus tässä on selvästi otettu neuvostossa tämä asia huomioon. Äh, ehkä sitä ei ole riittävästi kuitenkaan huomattu ja haluaisin myöskin sanoa vuoden 2011 talousarvion esittelijälle, että tuossa äskeisessä puheenvuorossani halusin korostaa myöskin parlamentin työtä ja te itse otitte esille yksi A-otsakkeen, jota parlamentin halusin korostaa ja minä myöskin halusin korostaa puheessani sitä, että neuvosto on ollut tarkkaavainen ja halunnut osoittaa, että työssään on ollut myöskin halukas todellisen keskustelun, mitä tulee nuorisopolitiikkaan. No tietystikin olemme avoimia tässä keskustelussa, koska parlamentti on selvästikin tämän asian nimennyt yhdeksi prioriteeteistaan. Myös haluaisin muistuttaa, että otsakkeessa viisi kohdat, kohdassa instituutiot, on hyvin selvää, että kaikkien instituutioiden täytyy ponnistella ja tämä pätee myöskin neuvoston esittelemään budjettiin. Me emme ole koskeneet tällä tavalla parlamentin budjettiin sinällään, mutta on myöskin hyvin tärkeää, että jokainen toimielin tekee toteuttaa säästöjä ja että kaikki olemme näinä vaikeina aikoina esimerkkinä näissä budjettikysymyksissä. Mutta ihan lopuksi, eh, aivan epäilyksettä, me varmasti vielä käymme monia hedelmällisiä keskusteluja viikkojen, tulevien viikkojen aikana ja toivon mukaan ovat riittävän hedelmällisiä, jotta todella päästään vuonna 2011 budjetin osalta sopuun ja haluan vain muistuttaa siitä, että tämä ei tule olemaan helppo talousarvio, koska meillä on tämä uusi menettely, kun on paljon uusia poliittisia käytäntöjä ja näkemyksiä, mutta emme kuitenkaan myöskään voi unohtaa näitä vaikeita taloustilanteita jokaisessa jäsenvaltiossa. Meidän budjettitavoitteemme ovat hyvin tärkeitä, mutta meidän täytyy myöskin ottaa huomioon kaikki nämä rajoitukset, joita meillä kaikilla on. Ja jotta todella saataisiin kaikkien hyväksyttävissä oleva budjetti vuonna 2011. Ja meidän täytyy osoittaa yhdessä, että tämä Lissabonin osoittama menettelytapa on menestys ja että sen hedelmänä syntyy sellainen talousarvio, jota voimme sitten lähteä vuonna 2011 soveltamaan. Kiitos. Thank you all. Kiitos kaikille. Nyt tämän asian käsittely on päättynyt. No niin, hyvät kollegat, nyt on vuorossa kyselytuntikysymykset komissioille. Pyydän etukäteen anteeksi, että olemme myöhässä, mutta meidän täytyy lopettaa tämä